nimittämiseksi valtuuskuntaan. tämän nimitys tulee tämän istunnon pöytäkirjassa julkiseksi. Jos pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä ei tule vastalauseita, niin tätä nimitystä pidetään vahvistettuna.